Seuraavan keskustelun aiheena on komission julkilausuma koskien Dohan kehitysohjelmaa. Rova Reding, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet, kahden viikon kuluttua äh, alkaa VT on ministerikokous. Se on erittäin tärkeää VT VTOlle ja moninväliselle kauppajärjestelmälle. Nyt ensimmäistä kertaa moneen vuoteen olemme lähellä sopimusta tietyistä Dohan kehitysagendan elementeistä. Jos VTOn jäsenet onnistuvat saamaan aikaan yhteisymmärryksen, niin silloin ministerikokouksen eh, keskeinen tulos on kaupan helpottamissopimus. Tällainen sopimus antaisi kaupankävijöille suuria etuja, parantaisi tullimenettelyitä, parantaisi avoimuutta, vähentäisi byrokratiaa, mahdollistaisi sen, että tavarat voisivat liikkua vapaasti rajojen yli. Ja kaikki VTOn jäsenet hyötyisivät, kaikkein suurimmat edunsaajat olisivat kehitysmaat. Ja erityisesti pienet kehitysmaat ja kaikkein vähiten kehittyneet maat. Sopimus auttaa auttaa näitä maita parantamaan tullihallintoaan, rohkaisee alueellista kauppaa, sen nopeaa kehitystä, vaali heidän pääsyään kohti globaalia vaihto, vaihtoa. Euroopan unioni tietysti toivoo, että näin tulisi tapahtumaan. Kaupan helpottamissopimus kulkee käsi kädessä muiden sopimusten kanssa, joka liittyy kulttuuriasioihin ja kehitysasioihin. Erityisesti tämä hyödyttää kaikkein vähiten kehittyneitä maita. Suuntaviivoista on jo saatu sopimus siis suuntaviivoista, jotka liittyvät alkuperäsääntöihin. Ne liittyvät tuontituotteisiin kaikkein vähiten kehittyneistä maista. Liittyy myös palvelupoikkeuksiin, jotka johtaisivat siihen, että että kaikkein mm, vähiten kehittyneiden maiden palveluiden tarjoajat voisivat myötävaikuttaa palvelumarkkinoihin. Tämän paketin ei Tätä pakettia ei kuitenkaan pitäisi pitää pienenä, vaikka se siltä voi näyttääkin. Se soisi taloudellisia hyötyjä, mutta sillä olisi myös merkittävä systeeminen vaikutus koska se olisi ensimmäinen askel kohti Dohan kehitys agendan loppuun saattamista ja se tekisi oikeutta myös Dohan tavoitteille. Jos konferenssi onnistuu, niin se avaa oven lisäneuvotteluille Dohan kierroksen ydinkysymyksistä, mukaan ottanut maatalous ja teollisuustuotteiden markkinoille pääsy on myöskin asia, josta täytyy monenvälisesti keskustella. Se auttaisi myös meitä eteenpäin muissa asioissa, jotka jos Toki niitä ei ole sisällytetty Dohan mandaattiin, ovat kuitenkin tärkeitä kaupan kävijöille. Tulosten keskeinen elementti tulee olemaan ohjelma, jonka myötä kaikki VTOn jäsenet sitoutuvat myötävaikuttamaan neuvotteluihin jatkossa. Muistakin asioista tullaan keskustelemaan ja niistä tullaan ehkä sopimaankin ministerikokouksessa. Kaikkein tärkein näistä ehkä on IT-teknologia, informaatioteknologiasopimuksen sopimuksen ähm, jatkaminen. Neuvotteluthan käynnistettiin vähän aikaa sitten uudestaan ja toivottavasti tulos on hyvä. Ja lopuksi, kun ajatellaan kuinka tärkeä tämä ministerikokous on, niin komissio on iloinen siitä, että Euroopan parlamentin jäsenet tulevat osallistumaan tähän tapahtumaan EU-delegaation osana. Ja komissio odottaa kiinnostuneena lisää keskustelua konferenssista parlamentin kanssa. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi ryhmien puhujat. Ensin Salva Pidegain, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Kiitos sanoistanne. Meidän taloutemme kansainvälistyminen on varmasti yksi taloudellisen kasvun pilareista. Sitä varten tarvitsemme lisää liberalisointia, vähemmän tulleja ja vähemmän tullimuureja. Mutta jotta voimme maksimoida tämän liberalisoinnin vaikutuksen, meidän täytyy myös toteuttaa sellaisia makroekonomisia politiikkoja, jotka ovat tämän politiikan kanssa sopusoinnussa. Esimerkiksi budjettien avoimuus ja transparenssi, verosopimus. Öö, öö, veroyhteensopivuus ja multilateralismin yhteydessä täytyy olla tällaisia poliittisia toimenpiteitä. Neljäs äh, konferenssi Aid for Trade äh, vuonna heinäkuussa, heinäkuussa 2013 nimenomaan korosti tämän aspektin tärkeyttä. Meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää tällä alueella. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, kuinka tärkeitä ovat trade facilitators eli kaupan helpottajat. Ne ovat erityisen hyödyllisiä kehittyville maille ja myös meidän PK-yrityksillemme. Lisäksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi palvelusopimuksen, jota tunnetaan nimellä TISA. Minulla ei ole mitään tietoa siitä, että tämä sopimus ei olisi hyödyllinen kehittyneille maille, mutta myös kehittyvien maiden kilpailukyvyn kannalta. Aivan varmasti se on. Euroopan unionin sitoumus tällä alueella on äärimmäisen tärkeä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Thank you very much for... Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi herra Moreira. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komissaari, hyvät kuulijat. Kuten aiemminkin ennen VTOn ministerikokouksia, tämän talon kansainvälisen kaupan valiokunta on päättänyt ilmaista kantansa yhdeksänteen ministerikokoukseen. Ja tämä päätöslausuma esitys äänestetään huomenna tai oikeastaan torstaina täällä Euroopan parlamentissa. Saman aikaan Euroopan parlamentti järjesti konferenssin maailman kauppajärjestön kanssa, yhdessä VTOn kanssa, ja siellä korostettiin, kuinka tärkeää on tehokas ja vahva parlamentaarinen VTOn osa osana avointa kauppajärjestelmää ja tämän järjestelmän legitimiteetin lisäämisenä. Ennen yhdeksättä kokousta Indonesiassa joulukuussa tämä on hyvin ajankohtainen kokous ja odotamme myönteistä lopputulosta konferenssista. Ennusteet ovat nyt parempia kuin syyskuussa, kun VTO on Äh, uusi lähettiläs Asvedo on astunut äh, johtoon ja hänen viime viikkojen sitoumuksensa on osoittanut edistystä. Varmasti pääsemme neuvotteluissa äh, maatalouden kehityksen ja kaupan helpottamisen aloilla, aivan kuten komissaari vahvisti. Se on keskeisin osa tätä pakettia, josta nyt neuvotellaan. Ennen kaikkea tarvitsemme näiden neuvottelujen tai VTO-neuvotteluosion vahvistamista ja uudelleen elvyttämistä, koska jos me epäonnistumme, se olisi haitallista VTOlle. Mr. Rinaldi. Kiitoksia Rinaldi. Kiitoksia Kiitoksia komissaari. Me seuraamme kiinnostuneena näitä neuvotteluita, joita käydään Genevessä ja komissiokin on jälleen kerran osoittanut, että koko Euroopan unioni pyrkii löytämään tällaisen monen välisen sopimuksen, jota tarvitsemme mutta täytyy ottaa huomioon se, että tämänhetkinen järjestelmä tuo kyllä rikkautta, mutta ei välttämättä jaa sitä oikeudenmukaisella tavalla. Me tarvitsemme kehitysmaille enemmän elintarviketurvaa ja ennen kaikkea odotuksia täytyy parantaa kaupan helpottamiseksi, byrokratian vähentämiseksi ja erityisesti meidän PK-yritysten täytyisi olla myös protagonisteja maailmanlaajuisen kaupan areenalla mutta täällä ei kuitenkaan puhuta vero-oikeudenmukaisuudesta, ei korruptiosta. Ja haluaisin todeta, että nämä ovat sellaisia teemoja, joita kansallisesti kyllä käsitellään, niin olisi hyvä, jos myös Euroopan, Eurooppa antaisi äänensä kuulua näistä asioista, kun se esittää yhden, yhtenäisen kantansa. Pari kysymystä komissiolle. Ensinnäkin parlamentin rooli, Euroopan parlamentin rooli, kun puhutaan mahdollisen sopimuksen ratifiointia sehän parafoidaan ministerikonferenssissa. Olisi hyvä tietää tästä, kun tässä on kuitenkin kyse monista sopimuksista, joka vaikuttaa kehittyviin maihin. Olisi hyvä, että myös Euroopan parlamentti voisi käyttää demokraattista valvontaansa näiden sopimusten osalta. Ja sitten haluaisin varmistuksen siitä, että parlamentti voisi näin toimia. Ja ö, ähm, miksi emme muiden erilaisten teemapäivien lisäksi ö, äh, ö, äh, järjestäisi myös tällaista kampanjaa, jossa tiedottaisiin kansainvälisestä kaupasta niin, että myös äh, kansalaisjärjestöt voisivat tämän varsinaisen ministerikonferenssin yhteydessä keskustella näistä asioista. Sitten Muscardini puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissari, komissari, te puhuitte byrokratian vähentämisestä ja siitä, että kauppatavaroiden liikkumisen tulisi helpottua, mutta miksi emme puhu myös yhteisistä säännöistä, joita täytyy kunnioittaa, jotta voisimme torjua väärennöksiä ja voisimme myös muutamalla sanalla puhua alkuperämerkinnöistä koska maailmankaupan areenallahan meillä on tavallaan A- ja B-luokan tuotteita, ja nyt tällä hetkellä, jos me emme pidä puolia, niin joudumme B-luokkaan. Jokin aika sitten puhuimme pienistä askeleista, joita on otettu. Haluaisin vahvistuksen siitä, että olemme tällä oikealla tiellä. Jo edellisellä vaalikaudella Euroopan parlamentti äänesti päätti mm, tällaisten kauppasopimusten uudelleen neuvottelemisesta, mutta mitä ei ole tapahtunut. Eli haluaisimme, että Dohasta koituisi parempia tuloksia. Me toivomme, ei meidän tarvitse odottaa vielä tarpeettomasti 30 vuotta ennen kuin saamme selkeät yhteiset säännöt, jotka tekevät eh, kaupasta tasapuolista ja solidaarista eh, ja vapaata niin, että myös eurooppalainen elinkeinoelämämme ja teollisuutemme eh, voisi saada <clears throat> toivoa samalla tavalla kuin kehitysmaatkin. On tärkeää, että kaikki maat saavat tasapuolisen aseman niin, etteivät tällaiset yli kehittyneet maat voisi kukoistaa äh, köyhien maiden kustannuksella. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten herra Scholz, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisan varapuheenjohtaja. Maailman muuttuneiden voimasuhteiden täytyy heijastua voimasuhteiden muuttumisena VTOna ja neuvottelujen lukkiutuminen kaksi viikkoa ennen ministerikonferenssia Genevessä äh, osoittaa, että EU-ministeriöt eivät ole tätä vielä tajunneet. Trace Trade Facilitation on otsikkona, mutta monet yrittävät taas saada kehittyvät maat täällä ähm, tuossa alle. Infrastruktuurihankkeita täytyisi rahoittaa. Äh, nyt äh, pitäisi Esimerkiksi uudet satamat ovat tärkeitä, meidän täytyy saada raaka-aineita nopeammin noihin maihin ja omat vientituotteet sinne. Jos meillä on tällainen asenne, niin silloin ministerien konferenssi kyllä epäonnistuu. Ensin täytyy saada aikaan infrastruktuuria kauppaa varten noilla alueilla meidän täytyy äh, antaa heille myönnytyksiä äh, maatalousneuvotteluissa sellaisia, jotka todella auttavat köyhiä. Se on myös EUn intressi Dohan neuvotteluissa, se, että me saamme aikaan rakentavan läpimurron. Tämä oli meidän tehtävämme ja me olemme siinä epäonnistuneet esimerkiksi palvelusopimuksen suhteen. Me, meillä ei ole enää varaa tällaisiin epäonnistumisiin. Jos se ei onnistu, niin silloin äh, me e, e, heikennämme omaa rooliamme. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon kysymykseni herra Scholzille. Hyväksyttekö herra Rubikin sinisen kortin? No niin, herra Rubik, olkaa hyvä. Thank you, thank. Mikrofoni. Te puhuitte äsken trade facilitationista. Uskotteko, että Mikrofoni, sanoo puhemies. Niin, kiitoksia puhemies. Arvoisa kollega Scholz, kysymykseni koskee trade facilitationia pk-yrityksille. Näettekö tässä mahdollisuuden, että me rikomme single undertakingin ja annamme molemmille puolilla mahdollisuuksia pk-yrityksille, jotta ne voimat myös pienellä, äh, pienillä, pienessä mittakaavassa äh, harjoittaa äh, kauppaa. Näettekö mahdollisuuksia Dohan kierrokselle tässä? Scholz, olkaa hyvä. Kyllä, minä näin tällaisia mahdollisuuksia, kollega Rybi. Ja PK-yritysten nimenomaan pitäisi voida hyötyä näistä niin sanotuista trade facilitationeista. Kysymys on se, riittääkö se, mistä nyt jo keskenään neuvotellaan. Ja tässä minulla on suuri varauma ja tämä minua että Meidän pitäisi mennä paljon voimakkaammin sellaiseen suuntaan, jotka voisivat mahdollistaa Dohan kierroksen. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt me jatkamme sitten muiden puhujien parissa. Kaspari, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Enää muutama päivä on jäljellä yhdeksänteen VTOn ministerikonferenssiin Indonesiassa. Ja me kaikki olemme tilanteessa, joka on ollut voimassa ja lukkiuttanut Dohan kierrosta jo monta vuotta. Se ei tunnu menevän eteenpäin. Tarvit, e- emmekä ole voineet saada näitä kaupaa helpottavia toimia meille kaikille toteutetuksi. Tarkoitan tosiaan, kun sanon meille kaikille, tämä on täysin kiistämätöntä ja numerot ovat ihan yksiselitteisiä, mitä useammat maat avautuvat globalisaatiolle ja osallistuvat kansainväliseen kauppaan ja yrittävät saada hyötyä siitä. Sitä parempi kehitys näissä maissa on. Me näemme tämän ennen kaikkea Aasiassa. Aasian maat ovat dramaattisesti avautuneet ja siellä tällä hetkellä nähdään kasvua. Ja toisaalta me näemme monia Afrikan maita, joilla on edelleen vaikeuksia osallistua maailmankauppaan ja siellä kehitys on pikemminkin mm, takkuista. Siksi toivoisin, että yhdeksännessä ministerikokouksessa saataisiin lopultakin aikaan läpimurto, jos saisimme edes pienen askeleen eteenpäin Dohan kierroksella. Esimerkiksi nämä trade facilitationit voisivat olla sellainen. Ehkäpä saisimme myös muilla alueilla edistystä aikaan, kun nyt niin paljon odotuksia ei ole. Varmasti puhun koko ryhmäni puolesta, kun sanon, että meillä on suuri intressi viedä, liberalisoida kauppaa moninkeskisesti eteenpäin ja saada eteenpäin myös tätä asiaa. Vapakauppasopimukset, yksittäiset vapakauppasopimukset ovat aina vain kahdesta vaihtoehdosta huonompi. Kiitoksia. Sitten McKinnis, puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Jatkaisin siitä, mihin Kaspari päätti puheensa. Nimittäin viime aikoina on puhuttu kahdenvälisistä sopimuksista eikä Dohan kierroksesta. Se jäi jumiin niin pitkään aikaa sitten, että unohdimme koko asian, vaikka VTOn pääjohtaja olikin ei ollut niin vakuuttunut siitä, että sopimusta saataisiin aikaan. Minua kiinnostaisi, miksi Dohan agenda jäi jumiin 2008. Silloinhan kulttuuriasiat esimerkiksi olivat tapetilla ja, ja maatalous oli tapetilla. Maatalous on edelleen ongelma. Tiedän, että edistystä on saatu aikaan, mutta en ole varma, onko saatu riittävästi edistystä. Maatalous yleisestikin kauppasopimuksissa on riitaisa asia. Meillä on Kanada-sopimus ja kahdenvälinen Yhdysvaltain sopimus nyt meneillään. Ja Euroopan unionin maataloussektoria on myös katsottava tarkasti. Kiitos. And just now I would... Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rouva Weiderille. Olkaa. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Niin, komissaari. Minä liitän ääneni niiden kollegoiden kuoron, jotka ovat täällä jo puhuneet. Maailma tarvitsee vahvaa VTOta enemmän kuin koskaan. Tämänhetkinen kriisi on osoittanut, että VTOn säännöt ovat pelastaneet meitä prote- meidät protektionismilta, joka näyttää kukoistuvan kriisin aikana. Siksi meidän täytyy jatkaa rakenteellisia uudistuksia, jotka takaavat sen, että maailman kauppajärjestelmä ei syrji ketään. Meidän täytyy laajentaa markkina lähestymistapaa. Meidän tulee puolustaa EUn yritysten etuja, erityisesti PK-yritysten meidän täytyy parantaa yhteistyötä tullialalla, kuljetusalalla. Kaikki tämä auttaisi meitä saamaan aikaan sopimuksen kaupan helpottamisesta. EU on palveluiden suurin viejä. Ja siksi on tärkeää poistaa investointi- ja palvelusektorin esteet. Niiden pitäisi olla VTOn prioriteetteja. Tämän lisäksi kaikkien jäsenvaltioiden kannalta on erittäin tärkeää, että VTO-sääntöjä noudatetaan. Yksikään jäsenvaltio ei saisi yksipuolisesti soveltaa taloussanktioita tai muuttaa kiintiötulleja, tullikiintiötä, tariffikiintiötä. Ja sen vuoksi on tärkeää, että VTOssa on myös valvontamekanismi. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi Rouva Köstinger, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, Doha-neuvottelut ovat mielenkiintoisessa vaiheessa ja loppusuoralla ja me odotamme jännittyneenä, saadaanko myös tuloksia aikaan. Acevedo on viime päivinä sanonut selviä sanoja jäsenmaiden suuntaan ja nyt on kyse kaikesta tai ei mistään. Me olemme liian lähellä loppua ja maalia, jotta voisimme enää epäonnistua. Nyt on saatava viimeiset ratapölkyt asetettua, että päästään tuohon päämääräasemalle. Viimeiset trade facilitation, maanviljelys, ja kehittyviin maihin liittyvät kysymykset on nyt ratkaistava. Me tarvitsemme päätöksen tälle prosessille. Palin ja Geneven on oltava viimeiset mosaikin palat, jotta tämä kuva saadaan kokonaiseksi. Näiden neuvotteluiden aikana täytyy saada moninkeskinen toimiva kauppajärjestelmä ja sitä varten tarvitsemme yhteiset puitteet, joissa teollisuusmaat, kynnysmaat ja kehittyvät maat voivat samojen olosuhteiden alla ja samojen ehtojen vallitessa käydä keskenään kauppaa. Moninkeskinen kauppa, kauppuitteet ovat tärkeämmät kuin kahdenväliset sopimukset. Nyt me emme halua tällaista keräilykokoelmaa, erilaisia kahdenvälisiä sopimuksia, vaan haluamme laajemmat puitteet. Toki tuollaisillakin sopimuksilla on täydentävä rooli, mutta se olisi kuitenkin takaisku Dohan prosessille. Bali tulee näyttämään saavatko VTOn jäsenmaat tarpeeksi rohkeutta kerätyksi, jotta ne saavat aikaan hyvän tuloksen. Euroopan parlamentti on sen takana. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kelan, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa komissaari. Ehkä on hyvä pitää mielessä, että kattava Dohan kehitysagenda mahdollistaisi sen, että maailmassa vientiä kolmella 300 miljardilla. Erityisesti tämän päivän tilanteessa on tehtävä kaikki, jotta me määrätietoisemmin ja laajemmin saadaan sellainen kauppajärjestelmä, joka on tasavertainen ja perustuu kansainvälisille standardeille. Tietenkin rakenteellinen uudistus VTOssa on välttämätön ja ensinnäkin jokaisen on päästävä mukaan tähän järjestelmään. On keskityttävä edelleenkin tiettyihin painopistealueisiin, Ensinnäkin on vähennettävä kaupan ja investoinnin esteitä, erityisesti palvelusektorilla, myös ict ja televiestinnässä, sähköisessä kaupassa sekä rahoituspalveluissa. Toiseksi on keskityttävä pk-yrityksiin kansainvälisessä kaupassa. Se tarkoittaa sitä, että sääntöjä on yksinkertaistettava. Ja kolmanneksi kehittyviä maita on autettava. Se tarkoittaa sitä, että myös EUn aloite on hyvä. Se tarjoaa kaikkein köyhimmille maille markkinoille pääsyn ilman tullitariffeja. Ja sitten vielä lopuksi EUn uskottuvuutta on kehitettävä ja parannettava. On vähennettävä meidän maataloustukiamme 80 prosentilla, sillä ne vääristävät kauppaa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt aloitamme Catch the Eye-kierroksen. Ensimmäiseksi herra Rubik, olkaa ja recht herzlichen Dank. Kiitoksia puhemies. Me olemme keskeisen ja yhden tärkeimmistä päätöksissä edessä tulevina kuukausina ja kyse on siitä, että saamme Euroopan kriisin selätettyä ja tulevaisuudessa aikaan sellaisia puitteita, jotka mahdollistavat meidän taloutemme eteenpäin menon ja varman turvallisen tulevaisuuden Euroopassa. Siksi ydinkysymys on seuraava. Onnistutaanko kansainvälisellä tasolla saamaan aikaan monenkeskisiä sopimuksia ja viedäänkö ne päätökseen vai juutummeko me yhä edelleen yksityiskohtiin ja jumitumme niihin ää, äh, ilman, että saamme edistystä aikaan. Silloin Dohan kierros on lopussa. Ratkaisevaa on, että nyt ö, joulukuussa saamme vielä Dohan kierroksen päätökseen. Ei sen tarvitse olla pelkästään single undertakingissa se, mitä tähän mennessä on neuvoteltu. Pitäisi myös panna täytäntöön, niin jos me todella nyt epäonnistuisimme, niin sitten me tarvitsemme Dohan jälkeisen agendan ja meidän täytyy se määritellä. Kiitos. Kiitoksia. Viimeiseksi rouva Keller. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Yhdysvallat ähm, ei ole enää tukenut edes kahde, vuoden 2007 tavoitteita ja näitä monenvälisiä kauppasopimuksia. Me tarvitsemme todellista sitoutumista näihin monenvälisiin kauppasopimuksiin ja VTOn rakenteeseen, jotta saadaan yhteiset säännöt, tasavertaiset mahdollisuudet, jotta ilmastonmuutokseen, köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen, sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ja siirtolaisuuden saadaan ratkaisu. Kehittyvien maiden ja erityisesti näiden vähiten kehittyneiden maiden täytyy olla täysin mukana neuvotteluissa yhdeksännessä ministerikokouksessa Balilla ja mm, erityinen vastuu on Yhdysvalloilla sitouttaa nämä maat prosessiin, erityisesti kun puhutaan kiintiövapaasta ja tullitariffivapaasta markkinoille pääsystä, puuvillakysymyksistä sekä siitä, miten tämä köyhimpien maiden palveluita koskeva poikkeus hyödynnetään. Kiitos. Much. Thank you for all the speakers. Kiitoksia ja kiitos kaikille puhujille. Ja sitten vielä loppupuheenvuoro komission jäsen Redingille. Olkaapa hyvä. Uh, I have, uh, together with... Kiitoksia puhemies. Yhdessä yhteistyökumppanieni kanssa olen pannut merkille jäsenten tärkeät keskustelupuheenvuorot. Eh, ne, niistä olemme tehneet muistiinpanoja ja ne otamme kyllä huomioon. Ja monet EU-parlamentin jäsenet ovat myös EU-valtuuskunnan jäseninä mukana noissa neuvotteluissa, joten voimme sitten tuon ministerikokouksen ja sen aikana ja sen jälkeen vaihtaa ajatuksia lisää. Täällä kysyttiin Euroopan parlamentin roolia ratifioinnissa. VTO, niiden päätösten joukossa, jotka VTO täytyy Balin kokouksessa tehdä, vain harvoilla on lainsäädännöllinen vaikutus esimerkiksi artikla 2018 kautta 9 sopimuksen kohta. Eh, elintarviketurvallisuus, eh, monitorointimekanismit kehittyville maille ja niin edelleen. Näille vain neuvoston eh, on mahdollisuus yksi ain yksi Euroopan parlamentti on pois suljettu ö, monista näistä, joissa artiklan 218 kautta 6 nojalla. Ja tämän pitäisi tapahtua kuusi kuukautta Balin kokouksen jälkeen. Kiitoksia. Eh, olen saanut kolme päätöslauselmaesitystä tämän keskustelun päätöksen. eli olen saanut vihreiden ryhmältä, GUE-ryhmältä ja kansainvälisen kaupan valiokunnalta nämä päätöslauselmaesitykset. Ja tämä keskustelu päättyy tähän. Äänestys käydään huomenna kello 12. Kiitos. Ladies and gentlemen, the next... Hyvät naiset ja herrat, seuraava esityslista kohta on herra Marineskun mietintö Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät. Ensimmäiseksi haluan antaa puheenvuoron herra Marineskulle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä.